Euroopan parlamentissa. Pöytäkirjat ja hyväksytyt tekstit 27. helmikuuta istunnosta ovat asetettu saataville. Onko vastahuomautuksia niihin? Näin ei ole. Kaksi kuukautta sitten Sahara-parkin voittaja Rasan Saituneen siepattiin. Olen viitannut jo tähän moneen kertaan.